Ja colleagues, good afternoon. No niin, kollegat, hyvää iltapäivää. Aloitamme kokouksen. Ensin esityslistan hyväksyminen. Varmaan voimme hyväksyä. Kiitoksia. Sitten yksi ilmoitusasia. Ekonin koordinaattorit päättivät viime heinäkuussa, että kutsutaan Kroatian valtiovarainministeri keskustelemaan kanssamme. Ja kirje lähetettiin uudelle valtiovarainministerille hiljattain Kroatian vaalien jälkeen. Ja sihteeristö nyt sitten katsoo, milloin hän pääsi paikalle. Ja monet jäsenvaltiot ovat jo olleet mukana tässä taloudellisessa vuoropuhelussa, jälkeen kun Sixpack astui voimaan. Ja nyt käymme sitten Chakaloton kanssa taloudellista vuoropuhelua ja se on toinen kerta tänä vuonna. Tammikuussa oli Kypros. Eli sitten siirrymme ainoa kohtaan esityslistalla tänään, eli taloudellinen vuoropuhelu Kreikan valtiovarainministerin Tsakalautoksen kanssa. Tervetuloa. Tervetuloa talous- ja asioiden valiokuntaan. Kiitoksia, että hyväksyitte kutsumme. Kuten tiedämme, Kreikan pääministeri Tsipras kirjassaan Schulzille pyysi, että Euroopan parlamentti olisi enemmän mukana tässä Kreikan rahoitusapuohjelmassa. Ja keskusteluiden jälkeen puheenjohtajakokous päätti perustaa rahoitusavun työryhmän, joka käsittelee makrotalouden mukauttamisohjelmia, jotta pystymme vahvistamaan mahdollisuuksiamme antaa demokraattista valvontaa tälle tärkeälle osalle monimutkaisesta taloushallintorakenteesta. Työryhmän ensimmäinen kokous on ensi viikolla, mutta tänään me jo aloitamme tämän työn Tämä on erittäin tärkeää keskustella nyt Sakalotosin kanssa, joka on jo toimittanut jäsenille aika huomattavan listan rakenneuudistuksista, joita on pantu täytäntöön Kreikassa. Sen jälkeen kun saatiin aikaan kolmas sopimus mukauttamisavusta. tarkastelua on käynnistänyt ja haluaisimme, että se saadaan päätökseen mahdollisimman nopeasti. Viime hyväksyvät, hyväksytyt toimet mahdollistavat sitten sen, että ensimmäinen ja toinen tuki osio voidaan antaa Ne liittyvät esimerkiksi pankkien vakauttamiseen. Eli nyt tämä tarkastelu on loppuvaiheessa. Ja nyt sitten jatkamme tätä keskustelua, joka on siis keskeisen tärkeää. Ja nyt ministeri Tsakalotos saa puheenvuoron ja sen jälkeen sitten jäsenet voivat esittää kysymyksiä ministerille. Eli olkaa hyvä. Very much, Roberto. Kiitoksia, Roberto. Kiitokset valiokunnalle kutsusta tänne ja kiitoksia tälle työryhmälle, joka tarkastelee Kreikan mokautusohjelmaa. Olemme sitä mieltä, että me tarvitsemme rehellisen välittäjän, erilaisia näkemyksiä, erilaisia poliittisia näkemyksiä, jotka toimivat tällaisena rehellisenä välikätenä arvioimassa ohjelman sosiotaloudellisia vaikutuksia, jotta voidaan nähdä, <clears throat> missä kohdin tämä ohjelma toimii. Ja ehkä hieno säädetään sellaisia asioita, joissa Kreikan hallituksen ja toimijoiden välillä on ollut eri mielisyyksiä. Vaikkapa esimerkkinä maitomarkkinoiden vapauttaminen. Olemme sitä mieltä, että ei se lisää kilpailua vai vie vain tuottajilta tulot supermarketeille näitä meidän täytyy käydä katsomaan, että voimme sitten vastata myös näihin esimerkkeihin. Toivon teille kaikkea hyvää työssänne ja, ja noudattamaan yhteistyötä kanssanne. Tarjoan teille myös mielelläni kaikkea tietoa, jota työryhmänne tarvitsee. Muutama sana myös itse ohjelmasta aivan alusta lähtien kevään kesäneuvotteluiden jälkeen Kreikan hallitus päätti jakaa tämän lähestymistapansa kolmeen pääpilariin. Ne asiat, joita joista olimme sovinneet ja ne, joista kesällä päätettiin neuvoteltava vielä lisää. Ja sitten ne asiat, jotta jokaisen hallituksen pitäisi hoitaa riippumatta ohjelmasta. Esimerkiksi Kreikan hallitus on erityisen kiinnostunut ottamaan käyttöön primäärin terveydenhuollon järjestelmän. Meillä ei ole mitään yleislääkärijärjestelmää Kreikassa tällaisena ensi lääketieteellisten neuvojen lähteenä, vaan ihmiset menevät suoraan sairaalaan saamaan apua. Asiat, joista olemme sopineet neuvottelujen puitteissa, niiden suhteen olemme mielestämme tehneet valtavasti työtä kesästä lähtien. Tämä on se luettelo, jonka olen teille esittänyt, joka on käsittääkseni täällä jaettu. Ja jos katsotte näitä uudistuksia sekä niiden laajuutta että syvyyttä. Ne kattavat kaiken rahoitusmarkkinoista tuotemarkkinoihin, viljelijöistä, veroihin ja veroista rahoitusjärjestelmään. Me olemme mielestämme tehneet paljon työtä. Ja tältä pohjalta olemme päässeet nyt näihin ensimmäisiin virstanpylväisiin ja toisiin et, juuri ennen joulua. Tällä, mm, tässä vaiheessa ollaan nyt päättämässä ensimmäistä katsausta. Meillä on siinä viisi pääasiaa. Ensinnäkin tämä kuilu, jonka avulla voidaan sitoutua 3,5 prosentin primäärin ylijäämään – sitten on eläkeuudistukset, järjestämättömät lainat. Niistä järjestämättömistä lainoista en niinkään puhu. Niistä voin tietysti puhua sitä pidempään. Valtiotalouden alijäämästä sitten voidaan todeta, että se on, siinä ollaan eri mieltä oltu voimakkaasti eri toimielimissä valtiontalouden alijäämää arvioidessa Olemme aika lähellä kolmen arviota vakausmekanismin, komission ja keskuspankin ja aika kaukana olemme taas sitten IMFn arvioista. Muistan, että, että kesällä lupasimme, että yksi osa sitoumustamme olisi prosentti VKT:stä ylimääräisiä toimenpiteitä, joista lainsäädettäisiin vuonna 2016, mutta jotka täytäntöön pantaisiin vuonna 2017 ja 2018. IMF on pyytänyt tämän lisäksi vielä lisätoimenpiteitä. Sitä on meidän hyvin vaikea ymmärtää siitä syystä, että kun sopimukseen päästiin kesällä, ennuste Kreikan taloudelle oli huonompi kuin mitä sitten lopputulos oikein oli. Ennuste tuolloin, riippuen tahosta, oli miinus puolesta prosentista kahteen, kahteen ja puoleen prosenttiin. Ja lopputulos on miinus, no, 0,4 miinus 0,7. Eli tulot ovat suuremmat kuin mitä ennakoitiin kesällä kasvun vuoksi, mutta myös sen takia, että olemme pureutuneet veronkiertoon ja se on kantanut hedelmää. Ja ARVn kerääminen on onnistunut paremmin, varsinkin Kreikan saarilla. Siksi meistä on erittäin vaikea ymmärtää, miksi meidän pitäisi tehdä vielä lisää tässä tilanteessa. Se olisi poliittisesti hankalaa ja, ja vieläkin merkittävämmin taloudellisesti. Siitä ei olisi hyötyä päinvastoin. Emme halua enempää tällaisia suhdannevastaisia menettelyitä enempää. Se saattaa vain käynnistää sen, että investointeja ei tule riittävästi. Sieltä kun Brexitistä päästään eroon, niin ihmiset ovat sitä mieltä, että Kreikka on kääntänyt seuraavan sivun tässä tarinassaan. Toinen kysymys, joka koskee näitä asioita, on, ovat eläkkeet. Koska IMF ajattelee, että meidän pitäisi tehdä enemmän, niin silloin meidän tulisi leikata tämänhetkisiä eläkkeitä. Ja Ihan niin kuin se ei hyväksyisi, että me olemme tehneet erittäin radikaaleja eläkejärjestelmän uudistuksia. Me aloitimme kesällä, kuten saatte lukea tuosta muistiosta, poistamalla miltei kaikki varhaiseläkkeen muodot. Nyt ehdotamme prosessia niin, että yli 300 eläkerahastoista muodostaa vain yksi. Se varmasti olisi vaikea teille monellekin tehdä omassa maassanne eläkerahasto, jossa on yhteiset säännöt kaikille. Ja joka on toiminnaltaan huomattavasti kestävämpi. Se on erittäin radikaali. Korvaussuhteita on vähennetty enemmän rikkailta kuin köyhiltä, jotta saataisiin myös tällaista uudelleenjakoa käyntiin. IMF ei tässä suhteessa ole ongelmia vaan ongelmia on siinä, että se haluaa enemmän fiskaalipuolella saada aikaiseksi ja siksi eläkkeitä pitäisi vähentää. Se ei ole mahdollista hetkisessä tilanteessa. IMF kuitenkin perustelee tämän tietyllä tapaa hyvin. Ainahan hyviä perusteluita kummallakin puolella. Jos otetaan Kreikan kokonaiskulutus sosiaalipuolella, niin se käyttää liikaa rahaa verrattuna johonkin muuhun. Ja siinä se on mielestäni aivan oikeassa on oikeassa siinä, että esimerkiksi lapsiköyhyys on suurempaa kuin vanhusten köyhyys Kreikassa, mutta siinä mielessä se on taas puolestaan väärässä, että on erittäin vaikea muuttaa tuota tilannetta. Olemme ehdottaneet radikaalia uudistusta, jotta pääsimme tähän keskivälin kestävyyteen. Tässä vaiheessa eläkkeet ovat olleet tietty malli perhetulosta. Ja jotkut luvuista, jotka kuulette, ovat erittäin harhaanjohtavia Kreikan järjestelmän anteliaisuudesta. Minulla on täti kotikylässäni Kreikassa, josta hän saa 600 euroa kuussa. Sillä hän maksaa myös työttömälle pojalleen ja lapsenlapselleen 17-vuotiaalle, joka pyrkii pääsemään yliopistoon ja tarvitsee siihen erilaisia kursseja. Eli joko pitäisi puuttua työttömyysrahoihin, aktiivisen työmarkkinapolitiikkaan tai sitten koulutuspolitiikkaan. Me olemme kuitenkin hoitaneet tämän rakennepuolen, olemme hoitaneet leikkauksia paljon. Eläkeitä on leikattu 11 kertaa viimeisen viiden vuoden ajan, 40 prosentin vähennys ja uudesi tasapainottaminen on tapahtunut samalla kun ryhtytään siirtymään pois kriisistä pitämällä eläkepuoli tasaisena ja sitten siirtämällä lisärahaa lapsiköyhyyteen ja muihin asioihin, jotka ovat yhteiskunnallisesti huolestuttavia. Olemme erityisen optimistisia sen suhteen, että tämä voidaan hoitaa siitä syystä, että meillä on nyt kokonainen arsenaali erilaisia ehdotuksia, joilla voidaan pureutua korruptioon ja veronkiertoon. Seuraavan kahden viikon aikana aiomme esittää parlamentille vapaaehtoista tiedottamista koskeva lainsäädännön parlamentille ja olemme erityisen kiitollisia Westfalenin äh, valtiovarainministerille, joka on tässä edesauttanut meitä. Me tarvitsemme sekä porkkana että keppiä Ja ehdotamme myös lainsäädäntöä, joka koskee sähköisten maksutapojen ja luottokorttien käyttöä ja sitten laki, joka koskee tupakasalakuljetusta. Se on erityinen ongelma Kreikan tilanteessa. Eli olemme sitä mieltä, että on oikein, että ei-parametrisia menettelyitä ei oteta huomioon, kun lasketaan yhteen kaikki se, minkä avulla päästään tähän ylijäämään, mutta sillä ei välttämättä myöskään päästä siihen, mitä me oletamme saatavaksi. Jonkunnäköistä myönteistä tulosta saadaan aikaiseksi. Se mahdollistaa sen, että voimme vähentää veroja, jotka ovat tällä hetkellä kyllä aika korkealla. Ja lopuksi vielä sellainen näkökohta, että osa Kreikan hallituksen strategiaa on se, että tämä asia vedään loppuun mahdollisimman nopeasti. Aika on yksi osa sitä. Jos me viivyttelemme, niin siinä tapauksessa joko poliittisesti, jossa on vaikea viedä eteenpäin eläkeuudistusta kuukausikaupalla, sillä poliittinen oppositio silloin kasvaa, tai taloudellisista syistä, koska me emme pääse niin lähelle tässä ensimmäisessä katsauksessa me ihmiset ovat sitä mieltä, että sitä ei ole viety loppuun. Investoinnit tulevat, investointeja tulee yhtä paljon, kasvua ei yhtä paljon, emme pääse tavoitteisiin ja sitten ollaan taas alkukohdassa, että emme pääse näihin tavoitteisiin. Siitä syystä meille kaik, teille kaikille on erittäin tärkeää kuulla sitä, mikä tämä yksi viestini on. Meillä ei ole aikaa. Se viime, joka nyt jää 5. helmikuuta, instituutiot lähtivät paikalta, lupasivat tulla takaisin kymmenen päivän sisään. Nyt on kulunut melkein kuukausi. Tuo aika vaarantaa sen, että tästä nimenomaan tulee sellainen tilanne, että Kreikan ohjelma epäonnistuu automaattisesti. Ja sitä en voi ymmärtää, en kreikkalaisena enkä valtiovarainministerinä. Eh, indeed. Eh. Kiitoksia. Minunkin on vaikea ymmärtää, miksemme pääse tilanteeseen, jossa toimielimet Euroopassa voisivat arvioida tätä tilannetta ja Kreikan toimia myönteisesti. Eli toivottavasti IMF toimii vähän kohtuullisemmin ja meidän pitää se heille sanoa. Ensimmäisenä Kritsos EPPstä, eli viisi minuuttia kysymys plus vastaus. Τον Υπουργό για την Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ministeriä hänen hyvin mielenkiintoisesta esityksestään. Minulla on kaksi kysymystä. Yksi liittyy tietenkin eläkkeisiin. Kaikki tiedämme, mikä IMFn kanta on. Tiedämme, että he, otta, että he ovat hyvin tiukkoja tämän suhteen, mutta Kreikan keskuspankin johtaja Sonaros, hänellä on sama lähestymistapa, sanoi, että eläkkeitä pitää leikata lähitulevaisuudessa ja tiedämme, että tietyt EUn toimielimet ovat myös tätä mieltä. Uskotteko, että voitaisiin löytää kompromissi, jotta tämä umpikuja saadaan ratkaistua, jotta uuden tarkastelu saadaan päätökseen myönteisesti, mikä sitten johtaisi positiivisiin kehityskulkuihin, kuten pelkojen ö, järjestelyyn. Sitten Joten ensimmäinen kysymys, että onko teillä kompromissiehdotusta liittyen eläkkeisiin? Toinen kysymykseni liittyy investointeihin. Herr Provopoulos, johti aikaisemmin Bank of Greece ja hän sanoi, että Investoinnin pitäisi mennä 11 prosentista BKTstä, mitä se on nyt yli 22 prosenttiin BKTstä. Tämä oli taso, jolla se oli ennen kriisiä. Se voisi johtaa siis talouskasvuun, jotta voitaisiin maksaa velkaamme. Hän myös sanoi, että kotimaiset säästöt eivät riitä ja pitää sitten käyttää vierasta pääomaa. Voimme onnistua tässä. Kiitos. Thank you very much. Um, on the pay- Kiitoksia. Eläkkeistä jo puhuinkin. Me pidämme kiinni kesällä tehdystä lupauksesta ja sanottiin, että näistä rakennekysymyksistä Irallaan meidän pitäisi vuodesta 2016 saada yksi prosentti bruttokansantuotetta lisää. Eli me olemme jo sitoutuneet tähän ja selittämistäni syistä mielestäni meidän ei pidä tehdä enää suurempia sitoumuksia, erityisesti koska lama on juuri loppumassa ja erityisesti koska meillä on ollut jo 11 leikkausta. Mutta jotkut lukut, luvut, joita Thompson ja tonaris ovat käyttäneet, ovat mielestäni hyvin harhaanjohtavia. Esimerkiksi Thompson on puhunut siitä, että Saksa käyttää 2 prosenttia ja Kreikka 10 prosenttia näistä hallituksen siirroista. Ja Kreikka 10 prosenttia, Saksa 7 prosenttia, jos otetaan huomioon se, miten tehdään siirtoja ja miten sitten rahoitetaan tätä eläkejärjestelmää. Ja siltikin tämä lukemaan harhaanjohtava, koska me olemme vähentäneet kuluja eläkkeistä, mutta kun tulot ovat tippuneet 25 prosenttia viidessä vuodessa, niin totta kai se näyttää näyttää siltä, että eläkkeisiä käytettäisiin enemmän, mutta ei käytetä, vaan ainoastaan prosentuaalisesti se on enemmän, koska meillä on niin paljon vähemmän kasvua ja tuloja. Eli kun katsomme näitä rakennekysymyksiä, niin monet näistä luvuista sitten korjautuvat. Sitten investoinneista Meillä on paljon aloitteita ja me emme nyt halua keksiä pyörää uudelleen. Eli haluamme käyttää hyväksi ihmisten asiantuntemusta, jos heillä sellaista on. Eli pankkien uudelleen pääomittaminen, kehitysstrategia. Me olemme yhteydessä komission tekniseen apuyksikköön, mutta myöskin IAVhen, IAFSään. Eli me yritämme luoda instituutioita, Yksi on tämä yksittäistämisrahasto. Siellä on myöskin investointeja ja se nyt ei ole niin kuin valtion kassa, mutta sieltä annetaan varoja, jotta voidaan investoida vaikka uusiutuvan energiaan. Ja samalla meillä on sitten kehityspankki, jossa keskustellaan uudesta investointilaista, jotta meillä on yhtäläiset toimintamahdollisuudet ja vakaat toimintaedellytykset. Investoijat eivät halua mitään ennalta arvaamatonta verotusta. Eli uudella lailla koitetaan sanoa, että on nyt seitsemän vuoden aika, jonka aikana maksetaan tämä vero, jotta sijoittajat uskaltavat sitten investoida. Ja koska meillä on paljon ulkomaista asiantuntemusta käytössä, niin olen paljon optimistisempi kuin Provopulos sen suhteen, että me voimme saada investointeja, jos tämä ensimmäinen tarkastelu päättyy ajallaan ja ohjelmat onnistuvat. PSin jälkeen pari vuotta sitten Financial times edestä luin viikkoa myöhemmin, että se ei ollut mikään pysyvä ratkaisu. Eli eurooppalaiset vain lykkäävät ongelmia eteenpäin. Mutta sitten kun ensimmäinen tarkastelu on päättynyt, ja sitten kun meillä on sopimus, niin haluan Financial Times lehdestä lukea viikkoa myöhemmin, että ongelmia ei ole siirretty myöhemmäksi, että tämä on hyvä ratkaisu, eikä ole mitään syytä, miksi investoijien ei tulisi palata tai säästäjien ei pitäisi säästää tai miksi kuluttajien ei tulisi kuluttaa. Speaker Udo Bulman. Kiitos sitten Bulman. Dear Minister uh, Tsakalotos, uh, I guess all people in ministeri Takalotos, että kaikki täällä huoneessa tietävät hyvin näistä menneistä taisteluista. Me tiedämme tietenkin tästä ongelmasta, jota nyt koetaan. Riittää kun katsoo näitä pakolaisten määriä rajoillamme. Kuitenkin pyytäisin teitä puhumaan kaksi ja puoli minuuttia tulevaisuuden näkymistä, jos ajatellaan nykyaikaista modernia Kreikan taloutta Antakaa meille ajatuksia siitä, minkälaisia vahvuuksia haluaisitte olevan perustana tälle. Kuullaan näistä noidan kehistä, haluaisin kuulla tästä positiivista kehästä ja antakaa meille ideoita siitä, että mikä voisi ehkä olla suurin este tuolla tiellä kohti kasvoja ja työpaikkoja ja missä teidän mielestänne voisitte käyttää toimielinten tukea, jotta päästään tuosta yli. Thank you very much for, for that question. Kiitoksia kysymyksestä. Ensimmäinen vastaus ei liity talouteen, vaan julkishallintoon. Koska hallituksella niin on sellainen tunne, että jos julkishallintoa ei voida uudistaa ja vain vähennetään politiikkaa julkishallinnosta, niin jos julkishallintoa ei voida uudistaa, niin instituutiot, joista äsken puhuin, investointipankki, yksityistämisrahasto, niin kaikki nämä eivät tule toimimaan, koska meillä pitää olla moderni julkishallinto, jonka takana tämä nepotismi ja kaverin suosiminen voidaan kitkeä pois. Investoijat eivät tarvitse ainoastaan ennustettavuutta verotuksen alalla, vaan myöskin mitä tulee pelisääntöihin ja sitä, että investointeja kohdellaan oikeudenmukaisesti. Eli jos kysytte, mikä nyt on suurin haaste hallituksessa, niin se on julkishallinnon uudistaminen talouden ja kansalaisten hyväksi, jotta kansalaiset voivat luottaa instituutioihin, jotka yrittävät ratkaista koordinointiongelmia, jotka ovat vähentäneet investointeja, synergiaa, jota voidaan löytää jos ei ole julkishallintoa, johon ihmiset luottavat sekä investoijat että kansalaiset, niin silloin tilanne on hankala. Eli toivon, että tämä on tilanne kolmen vuoden kuluttua. Ja toiseksi meillä pitää olla kehitysstrategia. Jo paljon ennen kriisiä sanoin, että Kreikan malli oli väärä ja millä olisi ollut ongelmia myös ilman velkaa. Ja soivillekin sanoin, että olin kirjoittanut jo kriisin aikana, että vaikka antaisitte kaikki velat anteeksi, niin jos uudistuksia ei tehdä, niin silti meillä olisi ongelmia, jos meillä ei ole modernia taloutta. Eli on tärkeää käyttää taitoja. Esimerkiksi Kreikassa on korkeinta toiseksi korkein määrä maisterin tutkintoja ja tohtorin tutkintoja Euroopassa. Eli kymmenen vuoden aikana ennen kriisiä kasvua oli esimerkiksi ohjelmointi viennissä Balkanille. No, siinä ei ollut kysymystä valtavista määristä, mutta potentiaali kuitenkin on. Ja vanhassa mallissa oli liikaa investointeja valtaviin näyttäviin hankkeisiin, esimerkiksi teihin tai siltoihin. Kreikassa on paljon pieniä asioita, eli voitaisiin esimerkiksi tehostaa maataloutta. Ja te varmaan kaikki olette käyneet jossain kreikkalaisessa hotellissa ja siellä aamiaisena siellä on kammottavia muovisia juustoja ja kinkkuja, vaikka tietää, että ihan naapurissa on osuuskunta, joka tuottaa hienoja juustoja. Ja jos tätä voitaisiin markkinoida, niin sitä ei syötäisi vain hotellissa, vaan sitten kun menee vaikka Saksaan, niin voi mennä sitten johonkin herkukauppaan ja ostaa samaa juustoa. No tietysti on aloja, joilla meillä on etuja, esimerkiksi elintarvikkeet, maatalous, energia, vaihtoehtoiset energialähteet. Ja sitten on tämä IT-ala, johon suhtaudumme hyvin vakavasti, koska se on ainoa tapa, jolla, siis te tiedätte, että meillä on ongelmia aivovuodon takia. Eli opiskelijat lähtevät eivätkä enää palaa maahan. Eli jos julkishallinto saadaan uudistettua, niin investoinnit palaavat ja silloin Kreikasta voi tulla moderni talous kolmen neljän vuoden sisään. Bernd Luke. Kiitos, Bernd Luke. Herr Minister, guten Tag, ich werde Deutsch sprechen. Niin, hyvää iltapäivää, ministeri. Eli tervetuloa valiokuntaamme. Haluaisin kiittää teitä näistä täsmällisistä tiedoista. Kaikki vieraat eivät toimi samalla tavalla, täytyy sanoa, eli tämä on hieno. Ja samalla tämä alustus ei ihan vakuuttanut minua, ja tehän viittasitte jo näihin ongelmiin. Tässä on näitä lukuja, Eli Kreikassa on noin kolme miljoonaa eläkeläistä ja puolitoista miljoonaa työtöntä ja 700 000 valtionhallinnossa. Eli se on jo 5,2 miljoonaa ihmistä, jotka täytyy hoitaa suorituksilla, jolla yksityissektorilla toimii 2,7 miljoonaa ihmistä. Eli työssä käyvien täytyy tietysti elättää perheensä ja tämän lisäksi myöskin eläkeläisiä ja työttömiä. Mutta en nyt oikein näe, miten tämä epäsuhde voidaan ratkaista, ellei sitten ole valtavaa kasvua yksityissektorilla. Ja jos on 2,7 miljoonaa työntekijää suhteessa siihen, että työttömiä on puolitoista miljoonaa, niin täystyöllisyys vaatisi 50 prosentin talouskasvua. Eli en tiedä, miten näin voimakasta kasvua voidaan saada aikaan seuraavina vuosina, jos halutaan lähestyä tätä täystyöllisyyttä. Ja kuten Bulman kysyi, niin miten te näette tämän? Miten voitte olla näin hyvin menestyviä? Eli ei voida sanoa, että pelkästään moderni hallinto riittää tai tietty kilpailuetu joillain talouden aloilla. Siellä ei ole riittävästi potentiaalia, jotta saataisiin tätä valtavaa kasvua, jota Kreikka tarvitsee. Eli haluaisin kuulla teidän suunnitelman vielä tässä asiassa. Well, um, you can... No, kutsukaa minut paikalle kahden kuukauden kuluttua uudelleen sille kuukauden kuluttua, niin se piti olla maaliskuussa, mutta koska tässä on viivästys, niin sitä ei ole. Meidän täytyy estää tämä, puhua tässä strategiasta. Se on osa sitä muistiota, että puhumme tässä strategiasta. Ja en usko, että tässä on yhtä suurta ajatusta. En tiedä, tunnetteko Aisifoksen sadun ketusta, joka tietää paljon asioita, ja siili, joka osaa vain yhden asian. Minusta kreikkalaisten täytyy olla nyt kettuja eikä siilejä. Ei ole yhtä vastausta tämän teidän kysymyksen kerron niistä joitakin. Tietysti meillä on tärkeä kysymys likviditeetistä, varsinkin pk-yrityksissä. Eli suuri osa tätä strategiamme on se, että nimenomaan hoitaa näitä järjestämättömiä lainoja ja vähennetään niitä, ettei mitään tällaisia zombipankkeja synny että ne voivat antaa lainoja. Suuri osa strategiamme on myös se, että luodaan ei-systeemisiä pankkeja. Olen ollut keskustelussa Sparkassen kanssa tästä asiasta. Eberde on erittäin kiinnostunut siitä, että luodaan tällaisia osuuskuntapankkeja. Muistan, että, että Saksassa kriisin jälkeen Deutsche Bank ja Ranskassa systeemiset pankit, liikepankit lainaavat suhdanne myönteisesti, kun suhdanne ovat hyvät, lainat paljon ja sitten kun huonot lainat vähemmän. Mutta Saksassa oli Sparkasse, joka itse asiassa toimi suhdanne vastaisesti. Raha oli siis saatavilla myös huonoina aikoina. Korkotaso ja finanssijärjestelmä on tietysti äärettömän tärkeä ja kun Kreikka pääsee pois tästä ohjelmasta, niin se voi olla myöskin mukana tässä rahoituksessa <clears throat> määrällisessä elvytyksessä. Sanotaanpa, että Kreikka on ollut olemassa ja puhuttaisiin vaikka Portugalista, Espanjasta ja Italiasta. Tämä mekanismi Euroopassa on hajonnut ja jos siihen ei puututa eurooppalaisella tasolla, jos tämä transmissiomekanismi on hajonnut ja meillä on korkotaso matalampana, niin se ei saada kuitenkaan saavuttaa espanjalaista tai portugalilaista pk-yritystä. Eli siinä mielessä meillä on paljon tehtävää eurooppalaisella tasolla. Paljon on tehtävää myös Kreikan suhteen. Olen puhunut investoinneista. Olen puhunut pk-yrityksistä ja rahoitusjärjestelmästä, kuten myöskin julkisesta hallinnosta. Mitään yhtä vastausta kysymykseen ei ole. Ja toivottavasti kaikki nämä elementit, jotka totesit, kuuluvat tähän strategiaan, josta keskustelemme toimijoiden kanssa seuraavan kahden kuukauden ajan. Kiitos te Marisa Mattias. Lyhyen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri. Kiitos, että tulitte paikalle ja tarjositte selvennyksiä. Mainitsitte jo pakolaiskysymyksen, tai se on siis mainittu täällä jo mutta haluaisin puhua siitä, että Kreikan viranomaiset ovat tehneet valtavia ponnisteluja. Se on ehkä tehnyt eniten ponnisteluja pakolaiskriisin suhteen Euroopassa. Joten minä haluaisin, että antaisitte meille tietoja tuosta, mitä on muuttunut suhteessa julkisiin menoihin, jotta on voitu vastata ja tarvitaan humanitaarista vastausta siis pakolaiskriisin kriisiin, mutta toiseksi haluaisin myös tietää, jos tämä aihe on lisännyt neuvotteluvaraa Troikan kanssa, jos ajatellaan muun muassa sopimuksen ehtoja mukaan lukien lisäjoustoa tavoitteisiin nähden, tai jos näin ei ole ollut. Me tiedämme, että toimielimet suhtautuvat joustoon hyvin diktatorisesti ja halusin tietää, josko Kreikan ponnista otettu huomioon. Haluaisin kertoa siis siitä, että onko tämä vaikuttanut siihen, että jousto on se tullut lisää tässä troikka, sopimuksessa. Thank you also for that. Um, Kiitoksia. Vastaan päinvastaisessa järjestyksessä näihin kysymyksiin, eli miten tämä on vaikuttanut neuvotteluihin. No rehellisesti sanottuna olen kyllä aika hämmästynyt siitä, että asiat eivät ole edenneet nopeammin, koska monet toimijat haluavat, että tämä toimii. Ja siksi nyt viime kädessä olen optimistinen sen suhteen, että tämä toimii, koska monet tahot haluavat tämän toimivan. Emme nyt pyydä, että tavoitteita muutettaisiin pakolaiskriisin takia. Sen haluamme tehdä ihan selväksi. Me vain sanoimme, että jos emme pääse tavoitteeseen jälkikäteen, koska olikin enemmän kuluja esimerkiksi pakolaiskriisin takia, niin se tulisi ottaa huomioon. Ja se on mielestäni sitten hyvin erilainen lähestymistapa. Ja tämä on helppo kuvitella nyt tämän kriisin yhteydessä. Kreikan hallitus ja Kreikan kansa ovat mielestämme noudattaneet eurooppalaisia arvoja ja tukeneet pakolaisia ja heidän turvapaikkaoikeuttaan. Tämä päätös on tehty ja olemme saaneet paljon tukea Kreikasta ja olemme siitä erittäin ylpeitä. Toivon, että tämä solidaarisuus leviää ei pelkästään siihen, miten muissa maissa hoidetaan pakolaiskriisiä, vaan myöskin muissa kysymyksissä. Ja yksi pelkoni on se, että jotkut maat eivät ymmärrä, kuinka vaarallista koko Eurooppa-hankkeelle on, jos tässä tärkeässä kysymyksessä haetaankin kansallisia ratkaisuja kansallisiin ongelmiin. Koska jos tälle tielle lähdetään, niin voitte olla varmoja, että sitten teidän maassanne on kansallisia ongelmia ja sanotaan sitten, että no ei se meihin liity mitenkään. Eli nyt olemme vähän kuin limbotilassa, kriisi pahenee. Me olemme tehneet parhaamme, meillä on järjestelykeskuksia, me etsimme uusia alueita, joille voidaan pakolaisia ottaa vastaan. Ja usein he ovat epätoivoisia päästäkseen eteenpäin, vaikka heille annetaan asunto ja telttoja joskus ja muita fasiliteetteja, niin he haluavat jatkaa matkaansa pohjoiseen, eikä tilanne ole helppo. Varmaan valtaosa teistä on käynyt Kreikan saarilla, ja se, että voitaisiin pysäyttää nämä virrat, koska pakollisen on oikeus tulla. Jos katsoo ihan karttaa, niin voi ymmärtää, kuinka hankala tällainen tilanne olisi. Komissio kuitenkin on nyt reagoimassa välillä meillä on hiukan ongelmia, koska saamme rahat vasta jälkikäteen ja sitten taloudessa, jossa on jo vähän maksukyvykkyyttä, niin se on jo aika hankalaa. Ei meillä ole mitään ylimääräisiä miljoonia lujumassa tileillä. Eli tämä nyt lisää paineita, mutta jos lähdetään väärälle tielle, niin silloin Kreikan tilanteesta tulee kestämätön. Eli jos rajat suljetaan pysyvästi, jos ei saada aikaan eurooppalaista ratkaisua, niin silloin Kreikan tilanteesta tulee erittäin monimutkainen, varsinkin koska sosiaalikulut humanitaarisiin kuluihin ihan kreikkalaistakin osalta ovat niin alhaiset monilla aloilla. Ja voitte kuvitella, että miten tämä sitten lisää xenofobista ja äärioikeistolaista politiikkaa, jos tällaiset puolueet voivat sanoa, että katsokaa, että nyt ruokaa annetaan pakolaisille, mutta ei omille kansalaisille. Eli tässä on vaaroja, mutta myöskin paljon mahdollisuuksia, jos eurooppalaiset löytävät uudelleen solidaarisuuden, joka oli yksi Euroopan periaatteista. The Greens. Kiitos te Nurtasun. Yeah, dear minister, thank you for being here. No, ministeri, kiitos kun tulitte paikalle tänään. Meistäkin on hieman hankala selittää, miksi IMF pyytää lisää toimia. Jos katsotaan lukuja, kasvuluvut ovat paljon paremmat kuin ennusteet neljännessä neljänneksessä. Ja myöskin muilta osin tilanne on hyvä, joten voisitteko kommentoida näitä perusteita, että miksi IMF pyytää näitä toimia, sillä meille tämä on hankala ymmärtää. Ja muutama kysymys, ministeri. Yksi, joka liittyy näihin uudistuksiin jotka olette panneet täytäntöön, niin tämä tietokanta, jolla verrataan pääomavirta, jotka menevät Kreikasta ulos näihin kreikkalaisten veroilmoituksiin. Tämä on myös tämä väline. Se pitäisi ottaa käyttöön myös muissa EU-jäsenmaissa mutta olemme nähneet, että tämä tietokanta ei vielä ole täysin käytössä. Haluaisin tietää, milloin se on sitten täysin operatiivinen ja milloin sitten hallitus voi viedä asioita eteenpäin, sillä mehän täälläkin parlamentissa työstämme noita kysymyksiä paljon. Meillä on pysyvä komitea, joka torjuu verovälttelyä. Joten on tärkeä kysymys. Loppu, viimeinen kysymys. 25 miljardia pankkien uuden pääomittamiseen. Nuo laskelmat äh, tehtiin neuvottelun aikana. Luku lopussa laskettiin paljon alhaisemmaksi, jos sen oli väärässä. 5,4 miljardia. Totta kai yksi niistä asioista, joka ei ole selvää meillä on, että mikä oli Troikan perusteluna, että tuo luku oli 25 miljardia euroa, erityisesti siksi, että se oli merkittävä poikkeama tähän 2014 stressitestiin nähden, eli mikä syy oli tuohon. Ja haluaisin tietää myös, jos tämä muutos loppulukemassa on vaikuttanut tähän verovelka kestävyyskysymykseen toisaalta näihin varhaintokysymyksiin, sillä se laskettiin tähän 25 miljardiin, joten Onko tämä muutos vaikuttanut noihin asioihin? Kiitos. The, the 20... 25 miljardia tuli euroryhmän keskustelusta, jossa EKP totesi, että sellaisen summan oletamme pankkien tuolloin saavan. Katsotaan, riippuu siitä, että katsooko lasia nyt, pitääkö sitä puoli täytänä tai puoli tyhjänä. Jos on optimisti, niin ajattelee ehkä, että todennäköisesti se oli oikein, koska sijoittajat ajattelivat, että se oli tuo ääriraja. Ei ehkä 25 miljardia oli luottamusta siihen, että uusi pääomittaminen toimisi. Jos taas olette pessimistisempi luonteeltanne, niin voi ajatella, että tilanne vain huononi siitä. Jos sanotaan ihmisille, että Kreikan pankit tarvitsevat 25 miljardia, kun niiden pääomitustarve on 27 miljardia. Ja se taas vaikutti sitten siihen, että osakehinnat tippuivat. Tietysti se sitten vaikuttaa myös varoihin. Puhun siis tästä yksityistämisrahastosta tällä hetkellä. Se oli 50 miljardia, 25 pankeille ja 25 muille varoille. Meidän tulee neuvotella siitä, millä tavalla se toimii tietysti. Jos pankit myydään 6,78, niin se tietysti kata sitä. Tuohon keskustelu kuitenkin luotetaan verokysymyksestä. Vapaaehtoinen tiedonanto koskee niitä, joilla oli rahaa ulkona jo pitkään. Se, missä te nyt kysytte, on ihmiset kriisin keskellä, jotka ottavat rahansa pois, jotka olivat sitä mieltä, että että pankkeja suojattaisiin ja sitä ei tehty siis transaktioin. Mutta ongelmana tässä ja miksi siihen on mennyt niin kauan on se, että miten ilmaistaan yksittäiset tapahtuvat Yhdellä on saattanut olla miljoona äh, euroa yhdessä pankissa, sitten hän siirsi sen toiseen pankkiin ja kolmanteen kreikkaiseen pankkiin ja sitten otti sen pois. No nyt on erittäin tärkeää nähdä, että tässä on kuitenkin kyseessä vain yksi miljoona, eikä kolmea miljoonaa. Se ei kuitenkaan ole helppoa tehdä, ja juuri tässä tilanteessa nyt ollaan. Meillä on nyt sellainen ohjelmisto, joka tähän kykenee, eli suhtaudun asiaan optimistisesti. IMF Joskus tunsin näissä neuvotteluissa, että, että meillä on kaksi jättiläistä, jotka ovat niin kuin elefantit, ja Kreikka on kuin antiloppi, joka pyrkii välttämään sitä, etteivät kaksi jättiläistä murskaa sitä. Ja tässä painostaa ikään kuin eurooppalaisia samalla. Sanotaan, että tässä, näissä tavoitteissa pitäisi saada enemmän aikaiseksi, mutta se olisi ollut oikeudenmukaisesta, oikeudenmukaista, jos euroryhmä olisi päättänyt yhteisestä lainan ja ohjelman päättämisestä. Mutta koska ensin osalta ensin tehdään tämä ensimmäinen katsaus ja sitten keskustellaan lainasta, silloin paineet ovat meihin kohdistuneita. IMF ei painosta eurooppalaisia, koska... Mutta kun otetaan tämä huomioon, niin minusta meidän tulisi tehdä se, mitä olemme luvanneet tänä kesänä. Ja sitten mitä IMF on tehnyt, sen tulisi painostaa myös eurooppalaisia, jotta tästä tulisi kestävää. Se mielestäni olisi oikeanmukainen tapa edetä. Thank you. Tom van Denken. Kiitos sitten Tom van Denken äh, Kiitoksia ministeri, että olette täällä tänään. Olen uusi jäsenparlamentissa, mutta olen huolissani Kreikan nuorten tulevaisuudesta ja heidän taloustilanteestaan. Pöytäkirjassa, joka allekirjoitettiin elokuussa, todettiin, että pitäisi uudistaa ja laajentaa ammattikoulutusta Kreikassa. Ja yksi tärkeimpiä osia oli se, että joulukuussa hyväksyttiin laatukriteerit ammattikoulutukselle ja harjoittelupaikoille ilman näitä puitteita. 350 miljoonaa euroa Euroopasta, niitä ei voitaisi myöntää sosiaalirahastosta. Miksi Kreikan hallitus ei vieläkään ole toteuttanut näitä uudistuksia ja mitä aiotte tehdä tässä asiassa. Ja toinen kysymys liittyy sitten yksityistämisohjelmaan. Se on kyllä hankala tietysti, ja yksityistämisohjelma ilmeisesti sujuu hyvin, mutta vielä on poliittisia puuttumisia julkisiin hankintoihin. Eli onko meillä syitä olla huolissamme näistä poliittisista puuttumisista – ja jos ei, niin haluaisimme kuulla miksei. Okei. Okay. Um, I'll answer the second. Vastaan toiseen kysymyksiin lupaan. Palata kirjallisesti ensimmäiseen kysymykseen. En tiedä, mitä tapahtui tuossa ammatillisessa kysymyksessä, joten pitää olla rehellinen, eikä vain heutella käsiään. Joten rehellinen vastaukseni on en tiedä, vastausta kysymykseen, mutta mitä tulee tähän yksityistämiseen ja myös näihin julkisiin puuttumisiin Kreikan hallituksessa tuntuu siltä, että on tällainen lapsia pesuvesi kysymys tässä. Pesuvesi on poliittinen interventio tässä mielessä. Emme halua Roberto, laitetaan nyt Clint sinä johtaa tästä sinä tämän tyyppinen tilanne, joka on ollut perinteistä Kreikan politiikkaa Ottomanin niin ajasta lähtien, joten olemme nyt ryhtyneet toimiin niin kuin tämä, nämä uudistukset, joihin nyt on ryhdytty, mutta sitten on myös kysymys, joka liittyy politiikan tekoon ja siihen, miten hallitus käsittelee näitä kysymyksiä. Esimerkiksi minulla ei ole mitään sessia niihin pankkeihin, jotka yksityistetään, jos ajatellaan muussa pääjohtajaa, mutta niillä on intressi näissä pankkien pitkän aikavälin toimissa, joten minulta kysytään, että haluanko nähdä lisää investointipankkeja tai kaupallisia pankkeja, joilla on yhteyksiä pk kyllä. Haluaisin käydä keskustelua heidän kanssaan noista pitkän aikavälin näkymistä. Sama päättee näihin riippumattomiin tuloviranomaisiin, jotka saavat lisää itsenäisyyttä, mikä on myös tärkeä tavoite tässä ensimmäisessä uuden tarkastelussa. Henkilö, jonka nimitin, no oli kansainvälinen paneeli, he ottivat kolmea henkilöä, minä harttelin kolme, olisi voinut nimittää kenet tahansa, heistä olivat erinomaisia ehdokkaita, ja nimitin yhden kolmesta. Meillä on erinomainen suhde, Meillä ei ole intressiä kertoa hänelle, kenestä huolehtia, mitä tehdä, mutta meillä on komitea, jossa keskustellaan politiikkakysymyksistä ja siitä, miten voidaan tehdä yhteistyötä, joten siinä erotus, joka pitää tehdä. Ja mitä tulee rahastoon, siis tämä rahasto, sinne turmaan paljon varoja, kiinteistöjä, mutta myös valtion omisteisia yrityksiä. Minusta jos, on, jos siellä on sähköalan yrityksiä, ne saataan yksityistää tai sitten ei. Mutta se lisää kuitenkin varojen tämä rahaston arvo on tärkeää, että on ne mekanismeja, joiden myötä kansalliset energiapolitiikat ovat tässä mukana. Valmistelimme tätä yksityistämislakia, silloin meillä oli kaksi henkilöä mukana, joilla oli kokemuksia Ranskasta. Hän oli siitä, miten voitaisiin poistaa näitä poliittisia interventioita pahassa mielessä, mutta myös ottaa huomioon tämä yhteistyö näkökulma, joten sanotaan, että Kreikan hallitus on kiinnostunut erittelemään politiikan politiikan teosta tässä kielteisessä mielessä, eli tämä poliittinen interventio jää sitten pois niin paljon kuin mahdollista negatiivisessa mielessä, mutta edelleenkin on elimiä, yhteistyöelimiä, jossa ratkaistaan muassa koordinointiongelmia. Se tuo synergioita yksityisen sektorin ja julkisen sektorin välille. Siinä luodaan yhteisyrityksen muun muassa kansallisen suunnitelman puitteissa. Ja tämä on asia, joka meitä kiinnostaa ja lupaan, että selvitän tämän toisen kysymyksen. Thank you, Alfred Sand, SND. Kiitos, Ben Sand, SND-ryhmästä. Of the austerity program. Yksi näkemys säästöohjelmasta, jota eurovyöhykkeen alaisuudessa Kreikassa harjoitetaan, on, että se johtaa työväenluokan ja keskiluokan tila- vaikuttaa niiden tilanteeseen. Lisäksi se vesittää vakauden eläkkeiden uudelleen äh, järjestelyn kautta. Haluaisin puhua investoinnista ja suorista investoinneista, koska tähän suuren ongelman voidaan pureutua vain suorien investointien välillä. Ennen kuin Sirisan hallitus tuli valtaan edellisen hallituksen alaisuudessa, kun meille sanottiin, että asiat sujuvat hyvin, niin äh, menestys näyttää, että 3,8 miljardilla vuosina 2014 vuonna 2013-2014 aikana oli lisäys tämän verran prosenttiosuus suorista investoinnista BKTstä 9,8 meni 8,5. Samoin vihreitä investointeja vuosina 2013-2014 laski 36 vuonna 2013 22 vuonna 2014. mikä tekee näistä tämänhetkisistä menettelyistä sellaisia, että ne parantavat kilpailukykyä? Siitähän tässä on kysymys. Mikä saa aikaan kerekkalaista kilpailukykyä? Muistakaa tämmöinen lisätietoa siitä, mitä suunnitelmia teillä on ja mihin suuntaan aiotte mennä? Siis yksityistämisen lisäksi yksityistäminenhän nostaa työpaikan vähentämisen eikä lisäyksen, mitä teillä tarvitaan. Mitä toimialoja aiotte viedä eteenpäin ja millä tavalla? koetaan huomioon, että tarvitsette kilpailukykyä. Tässä kansainvälisessä, kansainvälisessä tilanteessa, joka on niin voimakkaasti kohdistunut työväenluokkaan. Mene. No, siinä oli aika monta kysymystä. Kilpailukyvystä olette ihan oikeassa. Jos ajatellaan rakenneuudistuksia, joissa IMF on mukana. Ensinnäkin siellä uudelleen järjestellään velkoja, se tapahtuu alkuvaiheessa, sitten devalvoidaan ja sitten toteutetaan ohjelma. Eli Kreikassa oli ohjelma, jossa ei uudelleen järjestelty velkoja eikä myöskään ollut devalvaatiota, koska olemme euroalueella. Eli vaikka en olisikaan erilainen kuin edellinen hallitus, niin tämä oli kyllä hankala tilanne, jotta selvitään kriisistä ja saadaan investointeja. Ja tämän lisäksi Grexit ei koskaan ollut esityslistalla. Eli tästä syystä emme saaneet suoria ulkomaisia investointeja, koska ihmiset eivät investoi tällaisessa tilanteessa. Ja kaikki velkaratkaisut ovat sellaisia, että niiden täytyy antaa selkeät toimintamahdollisuudet investoijille. Jos ongelmia lykätään vain vuodella eteenpäin, niin investoijat sanotaan, no minä teen sitten päätöksenikin vuoden kuluttua. Mutta yksi ongelma tässä tuli esille. Näiden mainittujen ongelmien lisäksi Kreikka ei ole mikään pieni, sulje, mikään pieni avoin, vaan pieni suljettu talous. Eli yksi suuria ongelmia on se, että meidän täytyy siirtyä tavaroista, joilla ei käydä kauppaa, tavaroihin, joilla käydään kauppaa. Ja sitten Bulman ja muut kysyivät tästä. Ja tärkeä osa kehitysstrategiaa on se, että resursseja ajan mittaan siirretään hyödykkeisiin, joilla käydään kauppaa. Ja se on keskeistä tässä kehitysstrategiassa ja rahoitusjärjestelmän uudistamisessa ja kun ajatellaan uusia rahoitusinstituutioita ja mietitään pk-yritysten ongelmia. Jos meillä ja edellisellä hallituksella on jokin ero, niin se on se, että edellinen neoliberaali hallitus toimi tavalla, jossa alennettiin palkkoja ja höllennettiin työsuhteita, niin silloin investointeja syntyy. Ja tässä epäonnistuttiin. Ja siksi tämä toinen osa kysymyksestäsi on tärkeä. Eli meidän täytyy ottaa nämä alat esille. Missä taloudessa sodan jälkeen ei koskaan voitu sanoa, että vähennetään palkkoja, joustavat työmarkkinat, yksityissektori saa toimia miten haluaa, missä haluaa ja investoida. Täytyy olla strategia, jolla ratkaistaan pullonkauloja, löydetään synergiaa, yhteisyrityksiä tietyillä aloilla. Tällä tavalla Korea kehittyi ja monet muutkin maat, Japani esimerkiksi. Eli täytyy olla kehitysstrategia. On tiedettävä, mihin haluaa sijoittaa, mille aloille, mitkä ovat painopistealueet. He investoivat kontakteja muille aloille voi kieltää, mutta täytyy luoda puitteet, joissa ihmiset voivat nähdä näitä koordinointiongelmia. Ja minä investoin, jos sinä investoit, sinä investoit, jos minä investoin, mutta jos me emme keskustele keskenämme, niin sitten kukaan ei investoi. Ja tämä on tällainen yleinen ongelma. Eli meillä pitää olla instituutioita, jotka puuttuvat tähän tilanteeseen ja uskon, että niitä sitten kehitetään tässä seuraavan parin vuoden aikana. IPP. Kiitos Tena Paunova EPPstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri siitä, että tulitte paikalle. Muutama kysymys haluaisin ottaa esille. Vaikuttaa siltä, että nostatte jatkuvasti veroja, mutta samalla ette ole onnistunut lisäämään kokonaisveron keruuta, koska se määrä on laskenut vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014 prosentilla tai kahdella. Mietin vain, miten on mahdollista nostaa veroja. Mutta kai nyt jotain menee todella väärin, jos silti ei onnistu keräämään niitä lisää. Ja olette pyrkineet vähentämään tiettyjä veroja lisätäksenne verotuloja. Kun puhutaan yksityistämisestä, aivan kuten kollega Vanne Kandelaare jopa mainitsi, niin tästä vastauksesta ne ei käynyt aivan selville se, kun puhutaan yksityistämisohjelmasta – että henkilökohtaisesti olette pitäytynyt tähän, tässä ohjelmassa sellaisena, kun se on pien, niin edistystä on saatu aikaiseksi. Monia kollegoita on hallituksessa, jotka eivät tue tätä ohjelmaanne. Kummalla puolella olette? Tämä on erittäin tärkeä osa ohjelmaa, josta on neuvoteltu. Ja vähän tietysti tämä tunteisiin vetoavaa, mutta minä tulen naapurijäsenvaltiosta Bulgariasta ja viime viikkojen ajan rajamme Kreikan ja Bulgarian välillä suljettiin, koska Kreikan viljelijät protestoivat. Kreikan hallitus ei tehnyt, ei laittanut tikkuakaan ristiin estääkseen tätä protestia. Jatkuvasti olemme tukeneet Kreikan kumppaneita. Me teemme, teemme nyt yhteistyötä myös maatasolla ja Euroopan unionin tasolla viime vuosien aikana. Milloin me saamme sen saman luottamuksen takaisin teiltä muita eurooppalaisia kumppaneita kohtaan? Um, I'm not going to comment on the th- en kommentoi kolmatta kysymystä. Et oli lainmielenosoitukset liittyvät eläkejärjestelmiin, sen piti puuttua. Päätimme tehdä sen vuoropuhelun avulla. Se toimi loppujen lopuksi minusta. Useat maavarat ymmärsivät, että uudistus, johon ryhtyisimme useimmille köyhille se olisi itse asiassa parannus ja se toimi mielestäni. Ja se vähensi sitten protesteja mielenotuksia, joten se ratkaistiin. En usko, että aggressiivisempi lähestymistapa tähän kysymykseen olisi onnistunut. Se olisi vain ärsyttänyt ihmisiä. Perusteet, jos on hyvät perusteet, jos voidaan vakuuttaa ihmiset, niin totta kai voi olla, että oli kielteisiä vaikutuksia Bulgaria, olen pahoillamme siitä, mutta tarkoituksena oli pyrkiä ratkaisemaan tämä kysymys vuoropuhelun ja sosiaalisen kohesion avulla, jotta ihmiset ymmärtävät, että miksi ohjelmamme tapahtuvat se siitä. Verokysymyksiin olette tässä väärässä. Vero oli aiemmin kuin viime vuonna, mutta kasvuakin oli vähemmän kuin viime vuonna. Mutta verotulot olivat korkeammat kuin ne budjetissa, joten ylitimme tavoitteemme. Ja toiseksi alvin kerättävyys tai keräys on lisääntynyt huomattavasti viimeisen komeilen kuukauden aikana, erityisesti kesällä. Lisäksi sitten kysymyksen siitä, että milloin aiomme laskea veroja, tai oli aikaisemmin kysymys, että milloin siis lasketaan veroja. Toimijat sanovat hyvin järkevän asian mielestäni, sanovat, että no, Teillä on nämä alennetut alvitasot saarilla. Melkein sanon Irlanti, mutta siis saarilla. Se on tehoton tapa suojella köyhiä. Miksi että sitten pääse eroon tuosta tavasta ja sitten lähestyy heitä eri tavalla. Ja no koska tämä on yksinkertaistettu alvijärjestelmä, jossa on vähemmän määriä, niin sitten tämä kierrättävyys paranee. se on siis sitten strategiamme olemme sitten tehneet asian, jota aikaisempi hallitus ei tehnyt, ei suostu tekemään, eli poistimme hitaasti nämä äh, saarten alviverivapaudet. Tämä tulee lisäämään veronkantoa ja sen myötä voimme sitten laskea verotasoja pitkällä tähtäimellä, jotta voidaan edistää kilpailukykyä ja niin edelleen, ja auttaa ihmisiä maksamaan veroja loppujen lopuksi. Tulee yksityistämiskysymykseen. En tiedä, miksi sanotte, että teemme niin vähän. Aikaisempi hallitus, no siellä, sieltä on edustajia täälläkin, he olivat väitettävästi uusliberaaleja, heillä oli viisi vuotta aikaa hoitaa lentokentät, satamat kuntoon. He eivät tehneet niin, me yksityistimme juuri alueelliset lentokentät saksalaiselle Fraport-yhtiölle. Saamme päätöksen tämän Costco-kaupan piirauksisataman suhteen ja teemme sen, mitä lupasimme. On asioita, joista pitää keskustella yksityistämiskysymyksissä. On paljon heijastusvaikutuksia totta kai, joita pitää pohtia ja joista pitää keskustella, mutta usein suurin osa kritiikistä tulee siitä, että menemme liian nopeasti, emmekä liian hitaasti tässä. Ja Kreikan hallituksen sitomus, niin kuin verokysymyksissä ja yksityistämiskysymyksissä on, täsmälleen se, mistä sovittiin pöytäkirjassa. Itse asiassa keskustelussa toimielinten kanssa, ja tähän kuuluu IMF myös, niin siitä on saatu valituksia, että miksi me tehdään sitä tai tätä. On tiettyjä kysymyksiä, joissa on ollut viivästymiä, ja jos on ollut hieman nopeammin, mutta mielestäni kaikki toimijat sanovat, että nämä ovat toissijaisia kysymyksiä, eivät ensisijaisia. Thank you, Kostas Mavridis. Kiitos sitten Kostas Mavridis I, I guess we have a change in the... Kiitoksia. which is also my well, group. Very well. <laughs> okay. <laughs> All right. It's an in a game. No niin, tämä tällaista peliä. Niin, Tsakalotos, puhun yhteistä kieltämme. Eli tervetuloa tänne talous- ja rahasioiden valiokuntaan. Minulla on kolme lyhyttä kysymystä teille. Ensinnäkin, mitä nyt tapahtuu velan kestävyydelle? Olen, olemme täällä käsitelleet näitä Kreikan kysymyksiä ja tiedämme, että jos tätä ongelmaa ei ratkaista, niin ongelmat tulevat myöhemmin vastaan. Ja onko teillä näkemystä siitä, miten Kreikan talous, erityisesti Kreikan obligaatiot, vaikuttuvat, mikäni niin ne otetaan mukaan tähän määrälliseen helpottamiseen. Eli tämä QI, Quantitative Easing. Ja sitten järjestämättömät lainat ja pankkijärjestelmä. Hiljattain valiokunnassa oli Mario Draghi käymässä. Ja sitten hän kertoi uudesta toimesta, joka liittyi pankkien omaisuuserien vakauttamiseen. Ja nämä ovat siis omaisuuseriä, joita EKP voi ostaa joukkolainojen kautta. Eli olisiko tämä edullista Kreikan kannalta? Ja kolmanneksi, millä tavalla Euroopan parlamentti voi auttaa teitä? Miten voimme olla tehokkaampia? Kiitos. Question. I think you've made a decisive... Viimeisessä kysymyksessä teitte kyllä määrätietoisen ratkaisun tämän työryhmän kautta. Vastaan, siitä sitten kahden, vastaan siihen kahden kuukauden kuluttua, kun näin miten se toimii. Ja yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että euro- eurooppalaisena demokraattina olen aina ollut sitä mieltä, että monen prosessi integraation johtaminen talouden kautta ja politiikasta siellä häntäpäillä oli tietyllä tavalla vaarallinen, että demokratian pitäisi olla paljon lähempänä. Sillä tavalla minä ja Kreikan hallitus haluaisimme nähdä Euroopan kehittyvän. Demokratia on tapa liimata Euroopan kansalaiset yhteen. Velan kestävyydestä Emme ole aloittaneet neuvotteluita vielä velasta. Keskustellaan siitä, että pitäisikö keskittyä kassavirtoihin vai äh, arvopapereihin. Tehän tiedätte, että IMF on siirtynyt tähän kassavirtalukuun kasvun rahoitustarpeissa. Se on mielenkiintoinen ajatus, mutta olet aivan oikeassa käsittääkseni. Minusta meidän tulee tarkastella velan kestävyyttä Ja olet aivan oikeassa siinä, että ihmisten on vaikea investoida, jos ovat sitä mieltä, ettei maa ole kestävä. Tämä tietysti vastaa joihinkin niihin muihin kysymyksiin, joita on todettu investoinneista. Määräliselvityksen kysymys on tietysti epäselvempi, koska ei ole ihan selvä siitä, mitä voitaisiin tehdä, jos siihen siirryttäisiin. Se olisi kuitenkin tärkeä viesti. Käsittääkseni se, mitä Kreikka tällä hetkellä tarvitsee IMFltä ja muilta tekijöiltä on viesti siitä, että asiat toimivat. Se on tärkeää. Kreikassa viime viikolla esitettiin kysely, jonka mukaisesti 85 prosenttia kreikkalaisista ajattelee, että vuosi 2016 on heille taloudellisesti huonompi kuin vuosi 2015. Kaikki kysymykset, jotka koskevat investointeja. Ja jos meidät EKP eh, e sisällyttäisi tähän eh, määränselvityksen ohjelmaan tai ottaisi poikkeuksen käyttöön, niin sillä tietysti lyhyellä aikavälillä olisi erittäin tärkeä symbolinen merkitys. Järjestämättömät lainat sitten, niiden suhteen Kreikka pyrkii vastaamaan EKPn ja IMFn huolenaiheisiin ja keskustelemaan kaikkien tekijöiden kanssa. Tietysti tässä sovelletaan erittäin tiukkoja rajoja. Ja Kreikan hallitus on jo pyrkinyt samanaikaiseksi suuria muutoksia, kun se on vapauttanut tilanteen. Ja valvontamekanismia voidaan tässä suhteessa hyödyntää. Ja samalla näitä varoja on siirretty, mutta minun mielestäni oleellista seuraavan muutaman päivän tai viikon ajan pikemminkin, on se, että kun neuvottelut ovat päättyneet, osoitetaan markkinoille, että kaikki osapuolet, pankit, Kreikan pankki ja Kreikan hallitus, niillä on kaikilla yhteinen strategia ja kaikki ovat samaa mieltä siinä, että järjestämättömät lainat täytyy vähentää, että meillä on selkeä lainsäädännön prosessi, jonka avulla näytetään, millä tavalla se hoidetaan. Ei kyseessä ole mikään oikeasta vasemmista kysymys zombipankit ovat kaikille pahoja. Jos meillä sellaisia on, niin nehän eivät investoi uusiin yrityksiin. Semmoisen, sellaisiin, joilla on ajatuksia, uusia ajatuksia. Ja se vaikuttaa pitkällä aikavälin tasapainoon. San Ipipi. Kiitos tämän Muresan. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri. On selvää, että tulevina kuukausina ja vuosina tarvitaan paljon toimintaa ja minusta Kreikan pitää saada lisää kilpailukykyä ja kansainvälisten investointien luottamus, jotta se voi olla houkutteleva investoinnille, sillä minun tapana on, että totta kai työpaikkoja tulee yksityissektorille, erityisesti Kreikassa. Sanottiin aikaisemminkin, että yksityinen sektori on niin pieni verrattuna siihen määrään, mitä on eläkeläisiä ja suuri julkinen sektori. Niin mitä aiotte tehdä, jotta talouden kilpailukykyä voidaan parantaa houkutellakseen investointeja? Konkreettisesti on seuraava mitä uudistuksia tehdään, että parannetaan liiketoiminnan tekoa Kreikassa ja erityisesti, jotta voidaan tarjoaa kannustimia startup-yrityksille ja erityisen kiinnostunut olisin tietämään ja kuulemaan teiltä, mitä toimenpiteitä teillä on, jotta vähennetään byrokratiaa, eli yksinkertaistetaan tätä interaktiota erityisesti pk-yrityksille, yrittäjille, nuorille yrittäjille – suhteessa Kreikan julkisiin viranomaisiin? Well, we've got a big agenda on this. It's more the... Niin. Valtiovarainministerit ovat tätä asiaa käsitelleet, mutta olemme yksinkertaistaneet aika paljon. Ennen kuin sai lisenssin, e- ei siis pk-yrityksen avaamiseen, vaan vaikka pikkuputiikin avaamiseen, jossa myydään maitoa ja savukkeita ja ruokaa. Siis se byrokratia oli aivan uskomatonta, jos halusi tällaisen pienen kulmakaupan avata, vaan niin kuin 7-Eleven tyyppisen liikkeen. Eli tätä on nyt huomattavasti muutettu. Nyt on paljon vähemmän lupia, joita tarvitaan. Eli, ja nyt on yhden lukun järjestelmä, josta hoituu kaikki. Eli paljon asioita on kyllä tehty, jotta voidaan yksinkertaistaa näitä lisenssiprosesseja. Tämä on yksi asia, joka pitää tehdä Kreikassa, eli meillä pitää olla sääntöt, jotka kaikki ymmärtävät ja jotka eivät muutu yhdessä yössä. Aikaisempi järjestelmä ei ollut tehoton. Edellinen järjestelmä oli tapa tehdä politiikkaa Kreikassa. Ja se voidaan kytkeä julkishallintoon joku osastonjohtaja päivittäin tuo minulle jotain allekirjoitettavaksi, ja joka aamu minun pitää allekirjoittaa se, että jostain pohjoisesta kaupungista siirretään sairaanhoitaja johonkin toiseen Pohjois-Kreikan kaupunkiin. Minun täytyy allekirjoittaa se. No ei se tehotonta ollut, koska jos en allekirjoittanut, niin joku sitten tulisi ja sanoisi, että no mikset sinä allekirjoita tätä, tai mikset annat tätä lisenssiä, sanoa. niin, mutta jos haluatte mennä Aleksandrupoliin ja sitten siellä on 20-30 perheenjäsentä, he ovat aina äänestäneet sinistä tai vihreää. Eli ehkä nyt, no ei välttämättä raha vaihtanut käsiä, mutta yksi syy, miksi voidaan odottaa, että tämä hallitus pärjää paremmin, johtuu siitä, että se ei ole enää mukana tässä järjestelmässä. Se ei ollut tehoton järjestelmä, sillä oli kyllä tarkoitus. Ei se ollut pelkästään byrokratiaa, vaan silloin piti olla yhteydessä moniin ihmisiin, jotta sai luvan moniin asioihin, ja tällä tavalla politiikka silloin toimi. Kreikassa sana rusfeti, eli se tarkoittaa sitä, että vaihdetaan palveluita poliittisessa järjestelmässä. Eli jotta tämä saatiin murretuksi, mehän puhumme tässä julkishallinnosta ja tehän haluatte helpottaa uusien yritysten asemaa. Eli silloin täytyy murtaa tämä järjestelmä. Täytyy yksinkertaistaa ja vähentää näiden lisenssien lukumäärää. Ja meidän täytyy myöskin vähentää politiikkaa tästä järjestelmästä. Sekin on osa tätä prosessia. Thank you, Kiitos, Pervanche Beres. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Kiitos, ministeri. Olen tässä. Esitän teille pari kysymystä. Ensimmäinen minä yllätti kovasti, että pöytäkirjaneuvotteluissa paljon huomiota kiintettiin alvitasoon ja sitä, että pitäisikö sitä nostaa sitten, tai pitäisikö kerätä saarilla, ketään ei kiinnostanut, että maksetaanko arvonlisäveroa. Ja arvonlisäveron kerääminen, no, monet transaktiot saarilla tapahtuvat käteiskauppoina, niin onko tämä asia, joka huolestuttaa teitä ja miten näette edistyksen tässä. Ja toinen kysymys. Olen puhunut kreikkalaisten kanssa. Joskus on vaikutelma siitä, että kreikkalaisväestössä on tietty osa, jotka haluavat näitä uudistuksia, joita se tukisi, ja voisivat olla tukemassa hallitusta, jotta se menisi kohti uudistuksia. Joten miten voisitte saada liikekannalle nämä reformin puolesta puhujat, jotta he voisivat helpottaa näitä uudistuksia, joita eu ja Eurooppa-teiltä pyytää. Muussa pk-yritykset tulevat tässä mieleen ja heidän järjestönsä ja muut toimijat, joita arvonlisävero voisi kiinnostaa. Kiitos. I'll focus more on the second part of your question than the Keskityn tähän kysymykseen toiseen osaan, koska ensimmäisen käsittääkseni olen vastannut, olen aivan samaa mieltä. Kreikan suuri ongelma on nimenomaan verojen keruu. Ja kun se saadaan hoidettua, niin sitten käsittääkseni veroastetta voidaan laskea. Kerättävyys on siis kaikkein tärkein. Ja olemme luoneet tässä suhteessa paljon toimielimiä ja teemme paljon työtä siinä suhteessa, jotta voimme saada aikaiseksi sosiaalisen ohjelman. Voimme vaikuttaa lapsiköyhyyteen. Ja se on tärkeää, että pääsemme tavoitteisimme ja näin ollen lisäämme tai laajennamme veropohjaa. Varsinkin koska Kreikassa viimeisen 40 vuoden ajan, kriisin ajan, rikkaat ovat maksaneet ikään kuin tällaisella vapaaehtoispohjalla näitä veroja. Mielenkiintoista. Tämä asia on, jota olen tutkinut ja se on mielenkiintoinen kysymys, koska tällä tavalla voidaan asioita muuttaa ja ottaa nämä uudistukset omiksi. Huonot uutiset ovat ne, että enkä minä nyt tätä mitenkään salaman. Kreikassa on uudistusväsymystä ilmassa. OECDn pääsihteeri piti viime vuonna puheen, jossa hän vihjaili, että uudistukset täytyy laittaa sellaisen järjestykseen, että ihmiset saavat nähdä jotain tuloksia välissä. Kaikki kehitys politiikan tukeutuvat taloustieteilijät tuntevat tämän. Tämä järjestys on nimenomaan osasta menestystä ja yksi syy sillä, miksi Danny Roderick ja hänen kaltaisensa henkilö toteavat, että hän menestyy paremmin Pakistanissa kuin Brasiliassa sodan jälkeisessä tilanteessa on se, että niissä käsiteltiin näitä kohdisia kysymyksiä välittömästi. Kaikki olivat sitä mieltä, että olivat osa tuota kehitystä. Vielä tärkeämpää käsittääkseni on se, mitä totesitte kysymyksessänne, että tarvitaan tällaisia aktiivisia toimijoita, ei pelkästään hyväksymään uudistuksia, vaan myös osallistumaan niihin. Ja yksi näistä myönteisistä kriisin vaikutuksista on ollut, on ollut se, että esimerkiksi ihmiset käyttävät kortteja enemmän pääomavalvonnan vuoksi. Se on tällainen myönteinen lisävaikutus. Yksi näistä toisista myönteistä lisävaikutuksista on koko sosiaalitalous. Saatat olla ranskalainen, mutta ainakin Ranskassa sosiaalitalo, sosiaalinen talous voi muodostaa 20-25 prosenttia BKTstä. Kreikassa ihmiset ovat järjestäytyneet uudelleen, ovat muodostaneet pieniä osuuskuntia, ja tuotantopuolella ovat järjestäytyneet myydäkseen tuotteita. En ole Kreetalta, mutta Kreeta on hieno alue, koska se tuottaa erityisen hyvin Pohjois-Euroopan varten vihanneksia, mutta pohjois-eurooppalaiset ovat hiukan tarkkoja siitä, minkä näköisiä vihanneksia tulee, ja pieniä vihanneksia on vaikea myydä. Ne eivät ehkä näytä yhtä hienolta, mutta paljon siis tämänkaltaisia tilanteita on ollut ja minun käsittääkseni kehityssuunnitelman menestys ei riipu pelkästään suorasta ulkoisesta investoinneista. Se on tärkeä osa, mutta siihen täytyy sisällyttää myös ihmiset ja saada heitä tuntemaan, että tässä on näkymiä, saada aivovuoto tyrehdytettyä ja kehitystä voi olla ohjelmistomyynnissä, tietoteknologiassa, missä vaan Kreikasta ovat erittäin kiinnostuneita myös vapaan tiedon tarjoamisesta ja usein sanotaan, että kriisissä saattaa syntyä sellainen tilanne, että ihmiset pyrkivät löytämään ratkaisuja ongelmiinsa ja toivottavasti se on osa tätä kansalaisyhteiskunnan muodostumista, joka ei ole tänään saavansa kaikkea yksityisessä sektorilta tai valtiolta, vaan tekee asioita itse. Se on tärkeä kysymys, koska sen avulla saadaan tällainen yhteistyön henki käynnistymään. Sosiaalisen pääoman kehittäminen on hauskaa sillä esimerkiksi jos tomaatteja on enemmän, sitä vähemmän niitä on, mutta mitä enemmän sosiaalista pääomaa käyttää, sitä enemmän hyötyä siitä on. Jos me teemme yhteistyötä yhdellä alalla, niin silloin me voimme myös tehdä yhteistyötä toisella. Thank you. Uh, we have a... Kiitoksia vielä nopea kierros ilman puhujalistaa, ehkä vähän lyhyempiä kysymyksiä ja vastauksia. Eli Pavlo Salva, EVPstä. Sure, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia. Pari kysymystä. Omassa maassani Espanjassa kasvu oli 3,2 prosenttia viime vuonna. Osittain se liittyy EKPn toimintaan, osittain öljyn hintoihin, mutta jos verrataan muihin euroalueen maihin, niin 1 prosentin kasvuun on eroa ja se johtuu uudistuksista. Kreikassa vuonna 2015 tiedämme, mitä tapahtui. Uudistukset loppuivat ja ikävä kyllä talouskin sitten ajautui kaaukseen. En nyt syyttele ketään, mutta Kreikan keskuspankin mukaan Köyhyys lisääntyi vuonna 2015 verrattuna muihin vuosiin. Eli katsotteko, että teillä meni aikaa hukkaan, olisitte voineet vähentää köyhyyttä viime vuonna ja välttää se, mitä sitten tapahtui. Oletteko oppineet tästä mitään? Ja toinen kysymys. Mitä nyt on tapahtunut? Oletteko kuulleet näistä syytöksistä, joita on tehty tätä henkilöä vastaan? Kiitos. The Elstat you're asking. Yes, exactly. Niin, Elstat. Elstat. About the statistic. Niin sitten vielä tämä tilasto, virasto Elstat. Eli kun sen pääjohtaja erosi, miten se vaikutti tilanteeseen. Ja sitten todettiin, että tähän irtisanotumiseen liittyy jotain vähän epäselvää. Don't have the time. Elisa Ferreira. Sitten vielä Elisa Ferreira. Thank you very much for being... Kiitoksia kovasti, että pääsitte paikalle. Tämä oli hyvin mielenkiintoista. Kysymykseni liittyy kahteen asiaan. Ensinnäkin, onko elementtejä tässä ohjelmassa, joita te pitää seurata? Joiden haluaisitte muuttuvaan laadullisesta näkökulmasta mainitsitte Eli siis laadullisesta näkökulmasta esimerkiksi on tämä asiantuntijamalli maassa, jonka tilanne on nyt täysin päälleen, vai se, että nämä uudistusehdot saataisiin toisella tavalla, eli onko mitään laatuongelmia, toiseksi mikä on tämä oikea tie nyt suhteessa kaikkiin näihin jättiläisiin on IMF, EKP, mikä nyt sitten on tämä oikea tie ja voimmeko auttaa siellä. Kiitos. Finally, final question, last question. Ja sitten vielä grammatikakis. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Υπουργέ. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Mielestäni puheenvuoron oli hyvä, mutta loppujen lopuksi ajattelen, että te taloustieteilijät olette kuin me, fyysikot, joka minä olen, hiukan arrogantti aina silloin tällöin, mutta te ette ole pelkästään arrogantti, mutta olette myös hieman optimistinen. Sanoitte, että muutama kuukauden kuluttua tilanne saattaa parantua, mutta hyvä ministeri, miten voitte selittää sen, että tällä hetkellä kreikkalaiset ovat erittäin epätoivoisia. He eivät tunne oloaan toivekkaaksi lainkaan. Ehkäpä se, mitä te nimitätte reaalitaloudeksi, ei siis ole oikein hyvä. Short question and the last one. Ja sitten lopuksi vielä Ruohonen Lerner. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvistä puheenvuoroista. Ministeri totesi äsken, että rikkaat maksavat Kreikassa veroja vapaaehtoispohjalta. Meillä Pohjoismaissa on sellainen periaate, että verot peritään kansalaisen maksukyvyn mukaan. Miten on mahdollista, että teillä rikkaat maksavat vapaaehtoispohjalta näitä veroja? Mikä siinä on tämä oikeutus? I'll take the questions in the reverse order. Eli vastaan päinvastaisessa järjestyksessä. Kreikan perustuslaissa on todettu, että verot on maksettava oman kyvyn mukaan. Mutta poliittinen järjestelmä, kuten yksi kollegani, joka on talousministeri, niin hän puhui siitä laillistettuna veronkiertona. Eli kymmenen vuotta ennen Kreikan kriisiä Kreikan julkiset menot olivat EUn keskitasoa. No tietysti näiden kulujen laatu on sitten eri asia. En nyt sitä puolustele, mutta se, missä olimme huomattavasti eri tasolla kuin EUn keskiarvo, oli tulojen tasolla. Ja verojen kierto, verojen maksamatta jättäminen oli se tapa, jolla puolueet ja johtoryhmät antoivat jotain keskiluokalle ja ylemmälle keskiluokalle. Tällä tavalla toimittiin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa tehtiin tämä sama siis lainoilla. Siellähän oli yksityisellä sektorilla velkaongelmia, taas Kreikassa oli julkisella sektorilla näitä velkaongelmia. Mutta nämä kumpikin liittyvät tähän ongelmaan, eli että neoliberaali järjestelmä ei tuottanut riittävästi kasvua ja työpaikkoja, jotta jotta joko saataisiin otettua julkinen tai yksityinen velka. No, sanotaan, että taloustieteilijät ovat ihmisistä ylimielisimpiä, jos juristeja ei lasketa mukaan. Mutta sitten tämä kysymys. 25 prosenttia BKTstä on hävinnyt, ja tämä on aivan ennennäkemätöntä rauhan aikana – Siis 25 prosenttia bruttokansantuotteesta on hävinnyt yhdeltä maasta. En tiedä, miltä se nyt kuulostaa muille kuin taloustieteilijöille. ymmärtävätkö he, kuinka valtava tämä luku on. Ja on vähän tällaista väsymystä, koska meidän hallituksemme ja edellinen hallitus lupasi, että jos toteutatte nämä uudistukset, niin sitten ajat paranevat, mutta ne eivät ole alkaneet parata. Ja siksi on puhuttu tästä ajoituksesta hankke- ja näiden pelastusohjelmien päättämisestä. Ja myöskin täytyy katsoa sitten, millä tavalla näitä uudistuksia toteutetaan. Ja tämä on myöskin vastaus kysymykseenne. Koska nyt on erittäin tärkeää, että kun tämä ensimmäinen tarkastelu on saatu päätökseen, meidän täytyy miettiä kehitysasioita. Ja varmasti tämä valiokunta ymmärtää tämän. Nyt ymmärretään, että on ollut suuria verouudistuksia Toivottavasti velasta tulee kestävä. Ja jotta se olisi kestävää ja oltaisiin oikealla tiellä, niin meidän täytyy saada tämä kehitysstrategia kuntoon. Ja Kreikan hallitus on sitoutunut moniin pieniin asioihin sen sijaan, että vain yhteen isoon, mitä tulee rahoitukseen, instituutioihin, julkishallintoon. Sitten Elstat tilastokeskus. Edellisellä henkilöllä oli jotain oikeusjuttuja ja hän irtisanoutui sen takia, siis se oli jo paljon ennen kuin minusta tuli ministeri. Ja tällä hetkellä tästä johtuen oli kansainvälinen paneeli ja toisen kuin tämä paneeli, joka liittyy näihin valtion tuloihin, siellä oli kolme vaihtoehtoa. Kansainvälinen ehdotus yksi henkilö. No, kansainvälinen paneeli varmaan yksi mielisesti päätti, että tämä nyt on oikea henkilö. Olen kuullut hänestä hienoja asioita. Eli tällä tavalla nyt on muutettu tätä vanhaa järjestelmää, eli tämä uusi pääsihteeri on valittu täysin läpinäkyvällä tavalla. Ja ainoa oikeus, joka minulla oli, oli se, että jos minulla on peruste sille, miksi pitäisi valita joku toinen, mutta kaikki sanoivat, että hän oli hyvä ihminen, joten ei ollut mitään syytä tehdä niin. Nimesin yhden henkilön, tai kaksi, en nyt muista, ja ainoa vaikutusvaltani oli se, että halusin, että Elstad olisi, no itse olen akateemikko pikemminkin kuin ministeri, ja Elstadilla ei oikeastaan ollut vaikutelmaa siitä, että se olisi valtion virasto, ja se oli hyvin salamyhkäinen tilastojen suhteen, Monet opiskelijani kävivät siellä ja siellä oli paljon byrokratiaa, jos halusi saada tilastoja käyttöön vaikka gradua tai väitöskirjaa varten. Eli voitaisiinko löytää joku, joka näkisi Helstatin julkisena laitoksena, joka tarjoaa julkisia palveluita. Eli se oli ainoa vaikutusvalta, jota käytin. Olen pikemminkin akateemikko kuin valtiovarainministeri. Mutta se on kuitenkin tärkeää, asia, eli julkisten instituutioiden pitäisi tarjota palveluita tutkijoille, yksityiselle sektorille, yliopistoille. Tietysti täytyy pitää kiinni luottamuksellisuudesta silloin, kun se on vaadittua. No tietysti tiettyjä asioita tehtiin väärin, jotain opittiin. Tammikuussa oli vain yksi ministeri, joka oli aikaisemmin ollut hallituksessa, siis tammikuun hallituksessa. Siellä ei ollut kuin varapääministeri, joka oli aikaisemmin ollut hallituksessa. No olisiko asiat, asiat voitu tehdä paremmin? No ainahan asiat voidaan tehdä paremmin. Mutta me katsomme kuitenkin, että tarvitsemme muutoksia. Kreikkalaiset halusivat muutoksia ja halusimme tasapainottaa tilannetta, ja tämä hiukan vastaa kysymykseenne, eli mitä mieltä minä olen. Eli me haluamme nyt tasapainottaa näitä ohjelmia, otamme mukaan enemmän asioita, jotka ovat yhteiskunnallisesti huolestuttavia ja liittyvät kehitykseen. Se oli ihan oikein ja tästä tehtiin kompromissi, mutta sopimus on niin hyvä kuin siitä tehdään. Ja uskovatko ihmiset tähän? No nyt hallituksessa on riittävästi ihmisiä, jotka uskovat, että voimme tämän toteuttaa. Se ei ole mikään tekosyy. Täytyy katsoa, mitä voidaan tehdä, jotta Kreikka saadaan nyt pois tästä pulasta. Uh, Kiitoksia, ministeri. Sakalotos. Tämä on ollut parhaimpia ellei jopa paras taloudellinen vuoropuhelu. Kaikki täällä varmasti ymmärtävät, että Kreikka viimekin näkee valoa tunnelin päässä ja olisi vastuutonta, jos joku haittaisi tätä prosessia. Meillä on varmasti mielenkiintoisia keskusteluita IMFn kanssa – koska olisi vastuutonta nyt haitata tätä prosessia ja pyytää lisätoimia. Eli kiitoksia. Työryhmämme kokoontuu ensi viikolla ja käymme miss, sitten Atenassa loppukuusta 7, 16.17. maaliskuuta.